voida muuttua, muuttaa. Unioni täytyy toimia pikkuhiljaa päästäkseen tasapainoiseen suhteeseen kauppasuh- kauppa-asioissa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin Saifi. Kiitoksia, Rova Saifi. Sitten neljä ja puoli minuuttia, kollega Shadow.